Riprendiamo i lavori. L'ordine del giorno re... Aloitamme tämän, tai jatkamme työskentelyä esityslistan mukaisesti. Meillä on yhteiskeskustelu EUn liittymisestä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojameksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen. Kansainvälinen rikostuomioistuin ja siihen liittyvä Rooman perussääntö. Mietintö on Ramon Hauregin laatima Euroopan unionin liittymisestä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelmaksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen ja niitä koskevat institutiolaiset näkökohdat. Ja meillä on myös neuvoston ja komission julkilausumat. Rooman perussäännön tarkistamiskonferenssi Kampalassa, Ugandassa. La parola adesso al... Annatan välittömästi puheenvuoron meidän esittelijällemme. esittelijällemme. Herra Kiitos rouva puhemies, komissaari ja neuvoston edustajat. Tämän, meillä on paljon tärkeitä päiviä tässä talossa, mutta jos ajattelemme, Lissabonin sopimus on hyväksytty joulukuun alussa, niin Euroopan unioni sai toimivaltuuksia mutta jos ajattelemme Euroopan ihmisoikeussopimusta ja tuomioistuinta, tuomioistuinta ja niiden lisääntyneitä toimivaltuuksia, niin se on tärkeä tekijä Euroopan yhdistymisprosessissa. Me olemme tällä hetkellä elämme sitä aikaa, että vanhat tavoitteet ovat toteutumassa, jos me ajattelemme Euroopan rakentamista, joka käynnistettiin 60 vuotta sitten, jos me ajattelemme ihmisarvoa, ihmisoikeuksia, demokratiaa, oikeusvaltiota. Nämä kaikki ovat olennainen osa tätä DNAta, jota me olemme tässä nyt luomassa, jos ajattelemme koko Euroopan rakentamisen kehityskaarta. Tämä mietintö, joka pitäisi tulla hyväksytyksi huomenna, pyrkii laatimaan tätä mandaattia tai analysoimaan tätä mandaattia, joka Euroopan unionilla on nyt Lissabonin sopimuksen myötä. Minä haluaisin tehdä lyhyen yhteenvedon tästä mietinnöstä kolmen suuren ajatuksen ympärille. Yhtäältä muistuttaa, että ei ole kyse vain jäsenvaltioista, jotka suojelevat ainoastaan ja yksinomaan ihmisoikeuksia, vaan tällä hetkellä Euroopan unioni uudella juridisella henkilövaltuuksillaan pystyy yhteisön oikeuksien turvin suojaamaan paljon ihmisoikeuksia. Tämän yhteisön oikeuden pyötä pystyvät jäsenvaltiot toteuttamaan sitä, että voivat myös so, so, sopeutua kansainväliseen yleiseurooppalaiseen ihmisoikeussopimukseen. Ja meidän täytyy ajatella, missä taataan kaikki se, että nämä periaatteet toteutuvat ja niitä sovelletaan. Toisaalta on kyse siitä, että mitä Euroopan kansalaiset voivat antaa ja panostaa uudelle uudelle tuomioistuimelle, uudelle oikeuskäytännölle, minkälaiset, mikä mahdollisuus kansalaisilla on kääntyä tämän tuomioistuimen puoleen ja mikä tämä, mitä uusia ihmisoikeuksia voidaan turvata tämän uuden sopimuksen myötä ja silloin kun halutaan puolustaa yhteisön oikeutta. Kolmanneksi ulkosuhdepolitiikka ja siihen liittyvät toiminnat Euroopan unionissa, jos ajatellaan turvallisuutta, poliisitoimintaa, rajat ylittävää toimintaa, kaikki nämä on alistettu näille näille euro- yleiseurooppalaiselle ihmisoikeusperussopimuksen periaatteille. Hyvät naiset ja herrat, tämä on suuri edistysaskel, su- edistyskel suuri harppaus eteenpäin integroitumisprosessissa, kun me rakennamme sitä idea rakennelmaa jos me haluamme enemmän Eurooppaa, ja että se vastaa niihin kansalaisten asettamiin vaatimuksiin. Se vastaa myös ihmisarvon vaatimuksiin. Mutta meidän täytyy tässä mielessä vahvistaa äh, eurooppalaista ihmisoikeus turvaavaa sopimusta. Jos me ajattelemme tätä peruskirjaa, jos me ajattelemme Lissabonin sopimusta, niin kaikki nämä yhdessä luovat juridiset puitteet kokonaisen universumin, joka on lähes täydellinen – ja totta kai meidän täytyy tämällä vahvistaa EUn uskottavuutta suhteessa kolmansiin maihin, jotka kahdenvälisissä suhteissa ovat toimineet siten, että vaaditaan ihmisoikeuksien toteutumista molemmin puolin. Tässä mietinnössä on kehitelty näitä toimielinaspekteja, juridisia aspekteja, jos, joihin en tässä puutu. Kaikkein tärkeintä on tuoda korostetusti esille, että tässä on käynnistetty tietty menettelytapa, ja haluan sanoa tässä komissaari Redingille, kuinka nopeasti on jo hyväksytty tämä neuvottelumandaatti. Ja Euroopan huippukokouksessa jo lyhyellä äh, on tullut joitakin erimielisyyksiä siitä, miten AFET ja LIBE-valiokunnissa on tähän äh, puututtu ja edustaja Galille ja toisille edustajille haluan sanoa, kuinka näissä valiokunnissa olemme jo luoneet linjaukset, neuvottelupuitteet, joiden kautta voidaan lähteä uudelle neuvottelutielle ja silloin tämä teksti voi tulla tähän parlamenttiin takaisin hyväksyttäväksi ja sen myötä jäsenvaltiot voivat ratifioida sen, että liittyvät tähän yleiseurooppalaiseen sopimukseen. Kiitos paljon hyvät naiset ja herrat. Grazie. Adesso per il Consiglio. Kiitoksia. Sitten neuvoston puolesta eh, eh, ministeri López Garrido. grazie, Kiitos, puhemies. Todella, kuten tuossa edustaja Hauregi sanoi, niin tämä keskustelu eh, täällä parlamentissa on erittäin tärkeää ja uskon, että kyse on historiallisesta vaiheesta ihmiskunnalle. Ihmisoikeudet eivät kuulu vain jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin, jotka ovat perinteisesti olleet poliittisia toimijoita, vaan kyse, tulee, vaan kyse on myöskin siitä, että myös puolustetaan ihmisyyttä ja tällä tavalla ylitetään jäsenvaltioiden rajat ja todella luodaan sellaisia institutionaalisia mekanismeja ja takeita, joilla voidaan paremmin puolustaa näitä universaaleja arvoja. Ja näin ihmisoikeudet Euroopan unionissa Tämä on yksi suurista aarteista, joita Euroopalla on. Ja tämä kansainvälinen rikostuomioistuin Euroopan ulkopuolella sitten taas on osoitus siitä, että on menty eteenpäin kohti globalisaatioita, ihmisoikeuksien maailmanlaajuistumista ja myöskin niiden puolustamisen laajempaa näkemystä kansainvälisen rikostuomioistuimen yleissopimus enemmän kuin mitä herra Haurikin tuossa sanoi. Ja tämä erinomainen mietintö, jonka hän on laatinut ja esittelijät Christian Dambreda ja Kinga Gall, niin he ovat erinomaisella tavalla tätä asiaa käsitelleet, mitä tulee Euroopan unionin ihmisoikeuksiin. Ja haluan vielä kerran toistaa monet niistä asioista, joita, joista herra Haurigi puhui. Tämä liittyminen on osa Euroopan integraatiota ja tällä vahvistetaan myöskin Euroopan unionia. Ja lisäksi tällä tavalla yhdistetään Lissabonin sopimuksen uutuus, tämä eurooppalainen perussopimuskirja ja näin yhdessä pyritään viemään äh, tällaista äh, ei pelkästään teknistä, vaan myöskin, siis ei poliittista, vaan teknistä myöskin tehtävää, äh, jota Luxemburgin ja Strasbourgin tuomioistuimet vastedes toteuttavat. Ja kumpikaan näistä ei varmastikaan millään lailla aikaisemmin luopunut millimetristäkään omia toimivaltuuksiansa tässä aloitteissa, äh, joka tulee Lissabonin sopimuksen myötä, niin meillä on myöskin äh, mahdollisuus äh, lisätä EUn uskottavuutta ihmisoikeuksien puolustajana, koska me olemme jo pyytäneet, että muutkin kuin ei-EU-maat ja mutta kuitenkin eurooppalaiset maat olisivat mukaan vahvistamaan eurooppalaista ihmisoikeusyleissopimusta ja takaisivat nämä äh, tässä sopimuksessa mainitut oikeudet ja äh, suojelisivat äh, niin eurooppalaisten tavoin kuin myöskin omien jäsentensä tavoin sitä, että tämän Strasbourgin tuomioistuimen toimivaltaan ja oikeuskäytäntöön alistettaisiin ja näin herra Hauregi on tämän oikein hienosti tässä esille tuonut. Mitä tulee kansainväliseen rikostuomioistuimeen sitten, niin uskon, että nyt olemme äh, aika historiallisessa hetkessä, jolla myöskin poliittista merkitystä, koska pari päivän päästä tarkistuskonferenssi, Rooman Jerusalemin tarkistuskonferenssi kokoontuu ja se on ainoa konferenssi, joka on äh, pakollinen. sinun pakollisesti kokoonnuttava tarkistamaan äh, juuri Rooman perussääntöä ja luomaan tasapaino äh, tämän tärkeän askeleen puolesta, joka siis on kansainvälinen rikostuomioistuin. Ja edessämme on myöskin hyvin tärkeä tapahtuma, sillä juuri tänään EU-ssa COPSin tasolla Koreperin puitteissa seuraavaksi ja ensi viikolla todennäköisesti hyväksyttäneen päätöslauselma juuri neuvoston taholta. Ja tuossa tarkistuskonferenssissa siis varmasti olemme samaa myönteistä mieltä tästä kansainvälisestä rikostuomioistuimesta, kuten esimerkiksi vaikka Latinalaisen Amerikan maan, jotka ovat olleet mukana äh, äh, tässä äh, UNASUR organisaationsa puitteissa. Kansainvälinen rikostoimioistuin siis on setoumus ihmisoikeuksien puolustamiseen ja myöskin ihmiskuntaa tehtyjen rikosten torjumiseksi myös. Ja haluan muistuttaa, että 2000 2003 tehtiin yhteinen kanta, 2004 mentiin asiassa eteenpäin ja päästiin sopimukseen yhteistyöstä ähm, äh, Euroopan taholta äh, tässä tuomioistuimessa ja näin äh, tällä tavalla kaikki EUn jäsenet ovat sopimusvaltioita tässä Rooman perussäännössä ja minun mielestäni tämä on erittäin, erittäin tärkeä asia huomata ja ottaa esille se rooli, joka tällä kansainvälisellä rikostuomioistuimella myös on. Ja erityisesti sillä sitoumuksella, joka siinä Euroopan kautta meillä on, että olemme mukana tässä työssä ja että pyrimme työstämään erityisesti juuri tätä oikeuden toteutumista Afrikassa ja on hyvin tärkeää, että pidetään tämä kokous myöskin Kampalassa, sillä emme ole Afrikkaa vastaan, vaan päinvastoin Afrikan puolesta. Ja on hyvin tärkeää, että tämä tarkistuskonferenssi on avoin kaikille valtioille ja niin alueellisen kuin kansainvälisen järjestöille, että tällä tavalla voidaan sitten tätä kansainvälistä rikostoimistonta arvioida kansainvälisellä areenalla ja uskon, että tämä on todella hyvin tärkeä asia, koska tämä on ainoa pysyvä kansainvälisen tason rikostuomioistuin. Kiitos. Grazie. La parola al... Kiitoksia. Seuraavana puheenvuoron saa komissaari Reding. I do agree with... Uh, minä olen aivan samaa mieltä edellisten puhujien kanssa ja kaikkien parlamentaarikkojen kanssa, jotka ovat tätä työtä tehneet. Se, että Euroopan unioni liittyy ihmisoikeussopimukseen, on hyvin tärkeä askel. Se täydentää tämän perusoikeuskirjan vaikutuksen unionissa ja tehän tiedätte, että Lissabonin myötä tämä ei ole mikään vaihtoehto tai valinnainen tilanne, vain tähän on nyt mentävä. Olen iloinen siitä, että parlamentti on ollut tässä aktiivisesti mukana ja hyvin kauan alusta asti ollut kiinnostunut näistä asioista. Erityisesti haluan kiittää esittelijöitä AFKO- ja LIBE-valiokunnista – erinomaisesta yhteistyöstä, jota olemme tässä tehneet. Kuulemistilaisuus järjestettiin, siitä kiitän ja sillä oli hyvin suuri vaikutus siihen, että tämä asia on edennyt. Mietintöluonnos ähm, on hyvin laajasti samanlinjainen kuin mikä komission kanta on. Kolme asiaa siitä ottaisin esille ja ne ovat mielestäni tärkeitä. Ensinnäkin komission mielestä EUn mukaan tulo myöskin yli, ylimääräisiin pöytäkirjoihin. Ne muuten ovat sellaisia pöytäkirjoja, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole niitä ratifioineet, mutta komission olisi syytä äh, olla mukana näissäkin, koska siellä on hyvin paljon asioita, jotka liittyvät Euroopan unionin toimivallan käyttöön. Näin nämä pöytäkirjat, ne, ne näkyvät myöskin perusoikeuskirjassa. Ei pitäisi antaa, siis komissiolle pitäisi antaa mandaatti neuvotella sellaisista määräyksistä, joissa sanotaan, että myöskin pöytäkirjan, komissio voi myös pöytäkirjoihin mennä mukaan. Ja kaikki nämä päätökset pitää tehdä yksimielisesti neuvostossa sen jälkeen, kun parlamentti on vihreää valoa näyttänyt. Tällä tavalla olisimme mukana eh, ja päätös tehtäisiin yhtä aikaa siitä, että meidän ollaan mukana yleissopimuksessa sekä pöytäkirjojen eh, piirissä. Nyt eh, yhteisö on oma juridinen yksikkönsä, jolla on oma toimivaltaa ja siitä tulee so- sopimusosapuoli eh, sellaiseen mekanismiin, jos, joka on suunniteltu vain valtioille. Erilaisia sopeutuksia täytyy te- teknisesti tähän tekstiin tehdä, koska unionin laki on luonteeltaan niin omanlaisensa tällainen yhteisvastuumekanismi on kyseessä. Pitää katsoa, minkälaisia vaikutuksia tällä on eh, laki, lakiin. Euroopan unioni voi tulla mukaan näihin eh, oikeusmenettelyihin, eh, joita jatkossa saattaa nousta. Ja minä olen tyytyväinen, että parlamentti on, on myöskin aivan samoilla linjoilla tässä asiassa. Toinen asia on sitten se, että mietinnössä on aivan oikein todettu, että Euroopan eh, unionin elimet pitäisi olla tasaveroisesti edustettuna mm, tässä yleissopimuksessa sopimusosapuolina. Ja tämä onkin aivan olennainen asia, kun ajattelemme, kuinka saumattomasti integraatio voisi, eh, voisi tapahtua tässä, kun unioni tulee tähän sopimuksen osapuoleksi. Se, että, mm, se, että Strasbourgin tuomioistuimessa on jokaisesta jäsenmaasta oma tuomarinsa, ja unionin tulisi saada aivan samanlainen tuomari sinne edustamaan itseään, jolla olisi sama status ja samat velvollisuudet. Ad hoc tuomari, joka sitten olisi tapauksissa, joissa vain kanteet on nostettu vain unionia vastaan, meidän mielestämme se ei olisi riittävä ratkaisu. Se sitten, miten unionin tuomari valitaan, niin yleissopimuksessa on siihen menettely ja sitä pitäisi soveltaa. Se tarkoittaa sitä, että neuvosto tai parlamentti tulee eh, valitsemaan kolmesta ehdokkaasta. Olen myös mietintöluonnoksen takana siinä mielessä, että myöskin parlamentin pitäisi osallistua tähän eh, valintaprosessiin, kun Euroopan unionin edustajaa valitaan ihmisoikeustuomioistuimeen. Ehdokkaiden, ehdokkaiden etsiminen on meidän asiamme. Meidän täytyy tehdä se sisäisesti omien sääntöjemme mukaan. Ja se ajatus, että parlamentti olisi artiklan 255 mukaan tasa, tasavertaisesti tässä mukana, kuten eu e tuomioistuimeen valittaessa, niin se on hyvin kiinnostava lähestymistapa. Hyvät jäsenet, te tiedätte, Espanja antaa puheenjohtajamaana tälle asialle hyvin merkittävän aseman tärkeysjärjestyksessä ja me haluaisimmekin päästä sopimukseen ennen kesäkuun loppua. Jos neuvosto pääsisi sopuun sitä ennen, minä toivon, että näin tapahtuu, sen jälkeen me voisimme aloittaa liittymisneuvottelut heti kesän jälkeen. Minä sanoin jo pari viikkoa sitten Brysselissä, että minä tulen varmistamaan sen, että sitten kun unionin eh, neuvottelijat ovat tässä prosessissa, he tulevat informoimaan parlamenttia kautta linjan. Tämä koskee tätä eurooppalaista asiaa. Mutta meillä on myöskin toinen kysymys asialistallamme, joka liittyy kansainvälisiin ihmisoikeuksiin. Te tiedätte, että vuonna 1939 138 maata hyväksyi Rooman asiakirjan. Ja oli kysymyksessä ensimmäinen kansainvälinen rikostuomioistuin, joka tuomitsi ihmistyyttä vastaan tuomittavista tehtävistä rikoksista. Eh, toi, tuomioistuin aloitti toimintansa vuonna 2003. Nyt meillä on tarkistuskonferenssi, joka pidetään Kampalassa seitsemän vuotta myöhemmin. Ja tässä on nyt tilanne, jossa me teemme eh, analyysin kansainvälisen rikostuomioistuimen eh, tapahtumista, toiminnasta ja siitä, kuinka tehokasta EUn tuki on ollut. Mitä tuomioistuimeen tulee ja sen toimintaan, niin me tiedämme, että se toimii. Mutta se on vasta nyt alkuvaiheessaan ja ICC eh, on esimerkiksi tarkkailemassa viittamaatta. Yksi oikeudenkäynti on käynnistynyt, seuraava käynnistyy 5.7. ja kolmas eh, eh, tapaus on valmisteluvaiheessa. DR ja DRC ovat kyseessä. Ja, ja no, todellakin nämä eh, ovat, eh, ovat tuomioistuimen asioita, mutta itse asiassa tuomioistuin on katalysaattori, joka antaa kansallisille tuomioistuimille mahdollisuuden ottaa näitä asioita käsittelyyn. Ja tällaisen tuomioistuimen oleman, olemassaolo on ikään kuin tulevaisuuden kannalta tärkeää, koska tiedetään, että rikoksista jää kiinni. Tässä on haasteita. Bangladeshin ratifiointiprosessin myötä tässä on nyt yksi maa lisää ratifioinut sopimuksen, mutta on aivan selvää, että meidän täytyy yleismaailmalliseen eh, hyväksyntään pää, päästä, mitä tämän oikeusistuimen statukseen tulee. Kaikki osapuolet, jotka ovat maita tai muita organisaatioita, niin niiden täytyy olla mukana, koska jos ICC on antanut pidetysmääräyksen, se ei voi toimia, jos joku muu maa itse on tämän henkilön jo vanginnut. Koska vankiloita ei ole, niin yhteistyössä EUn jäsenmaiden kanssa tässä toimitaan. EUssa me olemme olleet alusta asti mukana voimakkaasti tukemassa oikeusistuimen perustamista, koska se on yksi osa kansainvälistä oikeutta ja se poistaa syyttämättä jättämistradition, joka on miljoonien ihmisten, miljoonien ihmisiin kohdistuneiden rikosten ta, ta, takana ja josta harvoja on rangaistu. Erittäin tärkeä kansainvälisen yhteisön väline, jossa tätä syyttämättömyyttä torjutaan, ja se on tärkeä osa kansainvälistä oikeusjärjestystä. Siksi me olemme aina tukeneet tuomioistuinta, olemme käyttäneet monenlaisia välineitä, joita meillä on ollut käytössämme, tässä ministeri äsken niistä jo puhui. Meillä on ollut yhteinen kanta, joka on siirtynyt toimintaohjelmaksi, ja me olemme ensimmäinen organisaatio, joilla on tällainen yhteistyösopimus tuomioistuimen kanssa vuodelta 2006 lähtien. Me annamme instituutiolle kaiken poliittisen ja diplomaattisen eh, tuen, poliittinen dialogi ja se, että ICCD päätökset tulevat kansainväliseen oikeuteen. Se on aivan standardikäytäntö jo Euroopan unionissa. 2000 vuodesta alkaen eurooppalainen eh, demokratia on saanut tukea kansalaisyhteiskunnalta. Eurooppa on myöskin hyväksynyt monia päätöksiä, jotka liittyvät vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueeseen. Meidän täytyy vahvistaa yhteistyötä valtioiden välillä silloin, kun syyttämisestä on kysymys ja kyseessä ovat tällaiset rikokset, joten me teemme kaiken, mikä, minkä voimme, jotta tämä järjestelmä saisi tukea. Sitä täytyy vielä tehdä täydellisemmäksi, mutta me olemme hyvin sitoutuneita siihen. Kiitos. Grazie commissario. La parola eh, all'onorevole. Kiitos rouva komissaari. Nyt annan puheenvuoron edustaja Predalle. AFET-valiokunnasta kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Eh, Minä puhun pikemminkin Haurekin mietinnöstä haluan onnitella tästä loistavasta mietinnöstä. Esittelijähän hyvin tyhjentävästi teki selkoa meille, niin mitkä ovat edut ja haasteet, jos EU liittyy tähän eurooppalaiseen yleissopimukseen. Minä olen ollut lausunnonantajana AFET-valiokunnassa ja minä haluaisin korostaa, kuinka tärkeää tämä on, kuinka se on periaatteellisesti tärkeää tämä liittyminen tähän sopimukseen. Sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan, se on voinut olla joillekin, joillekin ihan itsestään selvää, mutta tätä toivoa voitaisiin järjestelmällisesti vieläkin toitottaa, koska siitä on puhuttu jo viimeiset 30 vuotta. Me olemme nyt, jos me nyt liitymme tähän eurooppalaisen yleissopimukseen, silloin me voimme parantaa vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa ja silloin voimme osoittaa, että EU on yhteisö, joka perustuu oikeuteen. Se on oikeudellinen kokonaisuus. Jos EU on osana Euroopan neuvostoa, niin silloin se kuuluu myös Strasbourgin tuomioistuimen oikeuskäytännön alaisuuteen. Ja silloin meillä olisivat yhteiset, yhteiset, yhteiset normit ihmisoikeuksista. Jos meillä olisi yhteiset normit ihmisoikeuksista, niin silloin liittyminen tähän yleissopimukseen on todella tilaisuus, johon pitää tarttua. Ja silloin voidaan liittyä myös muihin lisäpöytäkirjoihin, esimerkiksi eurooppalaiseen sosiaaliasian peruskirjaan, jossa puhutaan Euroopan tason sosiaalisten oikeuksien turvaamisesta ja suojelusta. Euroopan unioni voisi olla yksi osa Euroopan neuvostoa, voisi olla yksi sen instanssin osista. Se olisi ehkä normaalia jatkumoa tälle yksi yhdelle yhteiselle normistolle ihmisoikeuksien turvaamisessa. Meidän pitäisi löytää hyvä tasapaino eurooppalaisen juridisen erityispiirteen kanssa ja kun me haluamme myös säilyttää Strasbourgin oikeuskäytännöt. Me haluamme olla tehokkaita, kun me turvaamme ihmisoikeuksia Euroopan tasolla. Grazie. La parola eh, all'onorevole. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron edustaja Gallille Libe-valiokunnasta. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Elnök kedves képviselőtársaim! Elsőként hadd köszönjem meg az AFKU... Arvoisa puhemies, haluan kiittää herra Atondoa tästä työstä. Jos teemme yhdessä Afkon ja Liben puitteissa työtä, jos teemme myöskin yhteistyötä ROI-valiokunnan kanssa, niin varmasti voimme vastata kaikkiin kysymyksiin, jotka liittyvät tähän yleisopimukseen liittymiseen, ja varmasti voimme käsitellä myöskin avoinna olevat kysymykset. Puhun tässä nyt kansalaisvapausvaliokunnan nimissä, Libevaliokunnan nimissä ja voisin kertoa, mitkä ovat niitä tärkeitä ongelmia meidän näkökulmastamme. Mielestämme tämä liittyminen on todellista lisäarvoa Euroopan kansalaisille. Ja meistä Euroopan kansalaisten pitäisi ymmärtää, mitä lisäarvoa tämä liittyminen tuo ja mitä arvoja me haluamme puolustaa, mutta ei pidä myöskään tietenkään antaa liikaa toiveita tältä osin. Mitä seikkoja pitäisi vielä selventää tulevaisuutta silmällä pitäen? Strasbourgin ja Luxemburgin tuomioistuimen väliset suhteet, koska tietysti järjestelmät ja oikeuskäytännöt tulevaisuudessa eivät tule muuttumaan, niin mutta kuitenkin näitä järjestelmiä uudistetaan juuri siinä vaiheessa, kun me liitymme mukaan, ja tämä on tärkeä seikka. Meistä liittyminen voi todella äh, hyödyttää meitä, jos kaikki instituutiot todella ryhtyvät äh, tarvittaviin ponnisteluihin. EUn liittyminen yleissopimukseen on ainutlaatuista, mutta se ei asetä kyseenalaiseksi kaikkea sitä, mitä olemme jo tehneet ihmisoikeuksien puolustamisen saralla. Mitä teemme tulevaisuudessa, sen täytyy vahvistaa sitä, mitä olemme jo tehneet ihmisoikeuksien saralla. Ihmisoikeus yleisopimus on jo ikään kuin se vahvistamista, mitä olemme tehneet aikaisemmin. Dibattito. Kiitos. Kiitos. Nyt käynnistämme keskustelun poliittisista ryhmistä. Annan ensimmäisen puheenvuoron edustaja Andri Kienelle EPP-ryhmästä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Madam President, Madam Commissioner. Kiitoksia, rouva puhemies ja rouva komissaari. Tämä kysymys on hyvin tärkeä koko tuomioistuimen eh, koko historiassa. Tämän uusi konferenssi on tärkeä koska katsotaan, minkälaisia puutteita ICCssä vielä on ja minkälaisia uudistuksia tarvitaan. Minä haluaisin mainita monia asioita, joita EPPllä sekä kaikilla delegaatioilla pitäisi olla esityslistallaan. Ensinnäkin meidän transatlanttiset kumppanimme ICCn suhteen. Se, että USA osallistuu ICC on kaikkein tärkein yksittäinen tekijä, jotta tämän tuomioistuimen asema vahvistuisi. Siksi olisi hyvä, jos amerikkalaiset kumppanimme kertoisivat, mitä mieltä he ovat ja kuinka he sitoutuvat ICC. -hän. E pitäisi myös yksi, kaksi, neljä artiklaa tarkastella Rooman sopimuksessa, jossa sanotaan, että kansa, Kansallisvaltiot voivat estää ICCn omien kansalaistensa joutumisen. Tämä on harmi, harmillinen porsaanreikä, joka pitäisi tästä säännöstä poistaa. Sitten vielä lopuksi meidän pitäisi pyrkiä mahdollisimman laajaan ratifiointiin ja käyttää niitä standardeja, jotka ovat EUlle yhteisiä ja jotka liittyvät myöskin näihin assosiaatio- ja jäsenyysvaiheisiin. Mitä Venäjän kanssa sitten tehdään? Meidän täytyy muistaa, että me olemme kumppanuussopimuksesta juuri neuvottelemassa venäläisten kanssa. Grazie per il gruppo dell'alleanza. Kiitos paljon. Sen jälkeen SD-ryhmästä annan puheenvuoron edustaja Kianille. Puolitoista minuuttia. Ringrazio il relatore per l'ottimo lavoro svolto. Haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä, kun puhumme EUn liittymisestä eurooppalaiseen yleisopimukseen. Tässä on kyse kaikkien eurooppalaisten kansalaisten kannalta hyvistä edustajista, jos me ajattelemme myös EUn ulkopuolisia ihmisiä, jos halutaan että EUn kansalaisten oikeuksia noudatetaan ja kunnioitetaan. Jos me ajattelemme demokratian periaatteita, niin EU on aina halunnut puolustautua ja puolustaa näitä arvoja. Me olemme sitä mieltä, että jokainen yhteisö liittyy tähän sopimukseen. On tärkeää, että Euroopan parlamentti on mm, epävirallinen toimielin, jossa voidaan helpottaa tiedon kulkua parlamentin ja Euroopan neuvoston välillä. Parlamenttia pitää myös kuulla, sen pitää olla myös os, aloitteellinen osapuoli neuvotteluprosessissa. Euroopan kansalaisten pitää myös ymmärtää tämä prosessi, niiden täytyy myös ymmärtää, mitkä ovat niiden oikeudet. Eli Euroopan neuvoston ja EUn täytyy yhdessä tutkia, miten voidaan luoda suuria linjoja, jotta voidaan tajuta tämän jäsenyyden kaikki seurausvaikutukset. E Kiitos paljon. Seuraavaksi ALDE puolueryhmän nimissä annan puheenvuoron edustaja Duffille puolitoista minuuttia. Se, että Euroopan unioni liittyy Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen, on ollut todella tekeillä jo pitkään. Ja tämä on olennainen osa tätä palapiliä, josta sitten lopullinen kuva on se, että tietty ylivalta lankeaa juuri tuon tuomioistuimen äh, kautta ja että se osallistuu äh, myöskin äh, valvontatoimiin Strasbourgin tuomioistuimen kautta. Tämä on varsin monimutkainen toimi, koska itse asiassa kysehän on siitä, kuinka tehdään perusoikeussopimus sitovaksi. Ja tämä todella osoittaa että on olemassa konsensusta niiden välillä, jotka ovat kuten perinteiset britit, jotka ovat puoltaneet sitä, että pitää turvautua hallitusten väliseen neuvostolähestymistapaan ja toisaalta federalistien liittovaltiot puolustajien, kuten minun välille, joka taas on sitten puoltanut äh, supranationaalista äh, lähestymistapaa. Tällainen yhteensitominen on aika sopivaa näinä aikoina, kun äh, poliittisia koaliitioita syntyy ja erityisesti brittiläiset liberaalidemokraatit ja konservatiivit ovat nyt perustaneet Isossa Britanniassa. Kiitoksia. Grazie per il gruppo. Kiitos paljon. Seuraavaksi vihreiden ryhmästä edustaja Lohbiller, kaksi minuuttia. Die Verabschiedung des Rom-Statuts. Tämä Roman sopimuksen vahvistaminen ja ICCn perustaminen on ollut onnistunut ratkaisu. Siitä on hyvin monia rat- esimerkkejä. Ja kun korkeat edustajat kustakin maasta voivat toimia näin vastuullisesti silloin, kun järjestetään sotarikollisten syyttäminen. EU on tämän ICCn rakentamiseen hyvin monella tavalla osallistunut ja tukenut sitä. Ja jatkossakin tämä tuomioistuin tulee saamaan tukea EUsta sta ja tullaan tukemaan myöskin sen riippumattomuutta. Kampalan konferenssi, tämä tarkistuskonferenssi, on tilanne, missä katsomme, mikä on onnistunut ja mikä ei. Ja meidän täytyy nyt jo tunnustaa, että kansallisella tasolla kunkin maan on ponnisteltava laatiakseen e, lakeja tai pannakseen täytäntöön olemassa olevia lakeja e, juuri siihen malliin, että tuomioistuin saa tukea kun tässä nyt sitten toimitaan, eh, jos tässä ei toimita tehokkaasti, niin syytteeseen ei saada ihmisiä. Rikostuomioistuin tarvitsee tukea, jotta saadaan korkeammatkin virkamiehet sinne vietyä. Kampalan eh, pitää hyökkäys, ottaa kantaa hyökkäyssotaan ja työryhmä, joka on perustettu – näissä asioissa on tehnyt hyvää työtä. Ja se on jo oman tekstinsäkin antanut, joka on, liittyy meidän päätöslauselmaamme. Komissio ja jäsenvaltiot, niiden tulee miettiä tarkkaan tätä, kuinka teksti otetaan mukaan. Tämä tuomioistuimen riippumattomuutta ei saa millään tavallaan, tavalla vaarantaa, koska on niin tärkeää, että tässä tulevassa konferenssissa EU on hyvin korkealla tasolla edustettuna. Se antaa signaalin eteenpäin ja se on myöskin positiivinen esimerkki. Grazie per i... Kiitos. Sen jälkeen konservatiiviryhmä, konservatiivireformistiryhmästä edustaja Fox, yksi minuutti. Madam President, Kiitos rouva puhemies. Minun ryhmäni on sitoutunut ihmisoikeuksien puolustamiseen, mutta emme ole vakuuttuneita siitä, että EU nyt tämän yleissopimuksen allekirjoittaa, että se olisi viisasta, kun ajatellaan, että jokaisella jäsenvaltiolla on jo allekirjoitus tässä sopimuksessa. Mitä etua on siitä, että EU myöskin allekirjoittaa sopimuksen? Olisin hyvin tyytyväinen, jos joku täällä kamarissa voisi kertoa minulle käytännön esimerkin siitä, kuinka ihmisoikeuksia, vaikka minun äh, vaalipiirissä, niin paremmin voitaisiin suojella äh, sen tuloksen, että EU tämän yleissopimuksen allekirjoittaa. Tällä hetkellä jäsenvaltioita ei vaadita äh, millään lailla suoraan tekemään sovellettavaksi kansallisessa lainsäädännössään tätä yleissopimusta. Ja haluaisin, että taattaisin, että jos EU tämän sopimuksen allekirjoittaa, että tätä päätöstä ei pyörretä. En halua, että äh, brittiparlamentin valtuuksia Äh, valtuuksissa muutetaan sitä, millä tavalla me sen valtuuksia päättää ihmisoikeuksista, että sitä lähdetään muuttamaan. Ja epäilen, että yksi motiiveista tämän etuksen takana on se, että pyritään laajentamaan EUn valtaa ja osoittamaan, että se on todella pelaaja kansainvälisellä näyttämällä. Mielestäni tämä on hyvä syy lähteä, äh, olla lähtemättä sille tielle, että EU sitoutuu tähän yleissopimukseen. Grazie per il gruppo. Kiitos paljon. Seuraavaksi GUE-ryhmästä edustaja Scholz, puolitoista minuuttia. Danke, Frau Vorsitzende. Meine Fraktion... Kiitoksia. Minun ryhmäni on hyvin tyytyväinen siihen, että siitä, että Euroopan unioni menee mukaan ihmisoikeussopimukseen. Meillä on e, ihmisoikeusvälineitä Euroopassa ja myöskin kollegalleni Foxille on selvää, että Strasbourgin Strasbourgin tuomioistuin on tärkeä, koska yli 30 000 valitusta vuosittain sinne tulee ja yli 2000 päätöstä vuodessa. Ja ne ovat tarpeellisia. EUn e tuomio istuin on taas sitten e, toinen e, instanssi, eikä ole täysin väärin, jos me toteamme, että EU Tuomioistuin ei koskaan itse yksin oikeudella hoitanut näitä perusoikeuskysymyksiä. Tämä on historiallinen tilaisuus ja varmaankin enemmistö täysistunnossa tämän taakse saadaan. Eurooppalaisille kansalaisille tämä on tärkeää eikä ole kysymys vain siitä, että eri maiden hallitukset sitoutuvat tähän, vaan että myöskin Euroopan instituutiot on kysymyksessä ihmisoikeudet ja ihmisillä täytyy olla mahdollisuus ihmisoikeusrikkomuksista tehdä valituksia. Varmaankin ongelmia tulee jatkossakin, niin on hyvin tärkeää, että me hyvin rakentavasti ja nopeasti eh, pyrimme pääsemään eroon näistä juridisista ja teknisistä ongelmista. Grazie per il gruppo Euro- Kiitos paljon. Sen jälkeen eh, Euroopan vapaus ja demokratia edustaja Messerschmidt yksi minuutti. Svar på fordelene ved at EU tiltræder den europæiske menneskerettighedskonvention. Onhan tässä etujakin, että EU liittyy tähän yleissopimukseen. Tämä on etu, jos EUn virkamiehiä esimerkiksi erotetaan, koska silloin he voivat vetää hätäjarrusta, hälytyskellosta ja hyödyntää sitä, kun taas jotkut joutuvat maksamaan huikeita korvaavia sakkoja sakkosummia eivätkä voivat hyödyntää Strasbourgin tuomioistuimen artiklaa 10. Mutta minä en puolla liittymistä tähän sopimukseen. Se johtuu siitä, että etuja oli tarpeeksi, jos ajatellaan haittoja. Ja emmehän me yht- voi epäillä sitä, etteikö Strasbourgin sopimus puoltaisi tätä öö, jäsenyyttä, jos halutaan laajentaa unionin toimivaltuuksia esimerkiksi ulkosuhdeasioissa voidaan puoltaa tätä liittymistä lisäargumenttina, jotta EU pitäisi päättää enemmän asioista kuin mitkä olisivat olleet jäsenvaltioiden toimivaltuuksien alaisuudessa. Eli meidän pitää tajuta, että kansalaisten oikeuksia pitää puolustaa. Tämä kuuluu kansallisen oikeuskäytännön piiriin. Sen takia EU ei pidä lähteä tälle tielle. Grazie. Eh, la parola... Kiitos. Annan puheenvuoron kollega Sanklerille. Sitoutumattomat. Kaksi minuuttia. Thank you, Madam President. The... Kiitoksia, puhemies. Esittelijä sanoo mietinnössään, että tässä e, suojellaan Euroopan unionin etuja, mutta minä olen paljon kiinnostunut omasta vaalipiiristäni. Tietenkin UKssa. Me olimme yhteistyössä vuonna 1999, mutta uusi konservatiivihallitus lupasi, että tulee ihmisoikeuslaki, mutta kuitenkin EUsta, kun tulee, eh, tulee laillinen yksikkö, oikeushenkilö, niin sillä on enemmän oikeuksia kuin yhdistyneellä kuningaskunnassa. Toiset ihmiset ovat enemmän tasa-arvoisia ihmisoikeuskysymyksissä kuin toisin, toiset. Meillä on tapahtunut tapahtunut sellaisiakin tapahtumia UKssa, jotka eivät ole hyväksyttäviä, mutta kuitenkin tämän sopimuksen myötä näin oli. Ja kaiken maksaa loppujen lopuksi veronmaksaja. Ihmisoikeusyleissopimus on tehnyt jo tarpeeksi hallaa. Ehkä esittelijä voisi tulla katsomaan minun vaalipiiriin ja katsoa, mitä maallamme on tapahtunut. Siellä on kyläläisiä, jotka ovat nähneet, mitä heidän taloille on käynyt. Ei, ei ole poliisit, jotka pitäisivät järjestystä. Ja kaikki se kaikki hajoavat eikä ole mitään toivoa. These are but small tragedies and are nothing when compared... Nämä on, ovat asioita, me emme voi millään tavalla verrata näitä Euroopan poliittisiin prosesseihin. Jos eräillä ihmisryhmillä on erityisoikeus, niin pitää katsoa, mitä muilla on. Ihmisoikeussopimus on ollut haitallinen meillä päin pitäisi miettiä, kuka on tärkeä ja kuka ei. Meillä on nyt aivan uusi hallitus, joka on tehnyt omia lupauksiaan lisää demokratiaa ja katsotaan, kuinka he lunastavat lopimuksensa. Grazie. Diamo ora la parola agli altri oratori. Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron muille edustajille, mutta koittakaa muista roudata aikaa puheenvuoro. Nyt kaksi minuuttia Mendes de Vigo EPP-ryhmästä. Kiitos rouva puhemies. 23 vuotta jo minulla, vuotta sitten minulla oli onni osallistua toiseen Toiseen, toisessa rakennuksessa, jossa allekirjoitettiin sopimus, siellä oli Marcelino Oreja ja Jacques Delors. Silloin oli kyse Euroopan yhteisöistä ja silloin allekirjoitettiin äh, ihmisoikeussopimus. Siitä on 23 vuotta ja muistan, mikä Heinrich Heine antoi vastauksen tässä, kun häntä että missä te haluaisitte kuolla. Hän sanoi, että Englannissa koska kaikki on siellä aina vähän, kaikki siellä tapahtuu aina vähän myöhässä. Eli eh, on, ollaanko nyt 200 vuotta mäljessä, mutta eh, edustaja Duff täällä jo puhui eh, täällä jo omasta puolestaan. Mutta rouva puhemies, minun ryhmäni, EPP-ryhmä, puoltaa tätä liittymistä. Jo pitkän aikaa olemme näin sanoneet ja olemme, ja meitä miellyttää suuresti tämä kollega Haurekin mietintö. Me sanomme näin, koska meidän pitäisi antaa takeet kansalaisille – tässä, mitä me haluamme tarjota enemmän takeita kansalaisille ja että EU-lainsäädäntöä sovelletaan jäsenmaissa asianmukaisesti ja että eurooppalaiset sopimukset muistuttavat tätä oikeus, oikeuskäytäntöä ja ihmisoikeuksia, josta tässä on kyse. Tässä, tällä mietinnöllä avataan tie kaikille niille teknisjuridisille ongelmille, joita me haluamme ratkaista. Minä ajattelen tässä, että tämä pitäisi ratifioida jäsenvaltioissa EU vaikka on paljon propagandaa ja myös tässä edustajan huoneessa, ei tämä ole mikään valtio tai, tai supravaltiorakenne, on kyse valtioiden yhteenliittymästä. Ja totta kai silloin on aina vaikeuksia. Edustajat ovat, minä haluan sanoa tässä edustajalle, että mietinnön laati on tehnyt paljon työtä ja minä haluan vain sanoa, että eh, myös edustaja Redingille, eh, anteeksi komissaari Redingille, että meidän pitäisi mahdollisimman nopeasti antaa komissiolle mandaatin neuvotella ja että tässä edustajanhuoneessa voisimme todeta, kuinka e- Euroopan unioni liittyy tähän yleissopimukseen. Grazie. La parola all'onorevole. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron edustaja Lopes Aguilarille puolitoista minuuttia. Kiitos. Minäkin haluan kiittää herra Haurejiita ja muita, jotka ovat tätä miten työstäneet. Tämä on todella arvokasta työtä ja niin kuin olemme täällä Euroopan parlamentissa ottaneet huomioon rahakriisin ja talouskriisin, niin vaikka kysymys ei ole nyt näistä kovista asioista, vaan kansalaisista, niin tähän täytyy pureutua yhtä tärkeällä tavalla. Tämä, ihmis, tämä perusoikeuskirja on todellinen lainkohta hyvin tärkeä sellainen Ähm, joka tuo kansalaisille lisää oikeuksia. Ja nyt on hyvin tärkeää, että olemme myöskin liittyneet, äh, että liitymme tähän yleissopimukseen. Tämä ei millään lailla vie pois perusoikeuksia, perusvapauksia, vaan ne taataan äh, todella juuri kansalaisille, että he voivat olla kansalaisia. Tämä tuo äh, itse asiassa lisää oikeuksia ja antaa mahdollisuuksia osallistua tähän yhteiseen projektiin. haluan todella, todella osoittaa, mikä on näiden tällaisten asioiden merkitys ja miten olemme todella niitä käsitelleet live koska olemme halunneet todella, äh, että koko tämä kulttuuri, kansalaisuuden kulttuuri tulee yhteiseksi meille kaikille. Ja ähm, tässä tietysti äh, ihmisoikeus ja äh, EU-tuomioistuimen e yhteistyö varmastikin äh, toivon mukaan muodostuu todella hedelmälliseksi ja on hyvin tärkeää, että meillä on molemmilta puolilta asiantuntijat, jotka voivat todella vastata siihen, miten taataan juridiset varmuudet juuri kansalaisille. Eräs brittijuristi Hart, eh, mm, jo eh, on todennut, että ilman oikeutta ei ole oikeuksia ja ilman eh, tuomareita ei ole oikeutta. Ja siis uskon, että meillä ei ole myöskään Eurooppaa ilman kansalaisia, eikä ole kansalaisia, eivät he ole tietoisia siitä, mitä EUn rakentaminen tarkoittaa, ja siitä, että heillä on myöskin tiettyjä ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, jotka todella ovat peruskivi tässä Euroopan unionin rakentamisessa. Grazie, la parola all'onorevole. Kiitos paljon. Rouva puolitoista minuuttia. Thank you, chair, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kiitoksia kun me nyt katsomme tätä Rooman perussääntöä ICC, niin meidän täytyy muistaa, että tämä on liberaalidemokratian voitto ja kansainvälisen lain voitto. Kaikki maat EU:ssa ovat Rooman perussäännön eh, allekirjoittaneet ja nyt meidän täytyy katsoa, miten ihmisoikeusalalla ja rauhan ja turvallisuuden alalla me voimme vastuitamme kantaa. Mutta jo tässä vaiheessa ICC on hyvin tärkeä instituutio, jonka avulla todistetaan se, että nämä arvot ovat universaaleja, eivät pelkästään eurooppalaisia. Ja aivan kuten komissarikin totesi, EU ja jäsenvaltioiden pitäisi sitoutua edelleenkin ICCn tai ainakin niihin periaatteisiin, joihin se pyrkii, ja meidän pitäisi hyväksyä nämä suuntaviivat. Meillä on velvollisuus tutkia ja syyttää ihmisiä, jotka syyllistyvät kansanmurhan tai rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Lissabonin myötä me olemme työstämässä yhteistä EU-politiikkaa. Korkean edustajan pitäisi edistää Rooman perussääntöön liittymistä. Meillä on hyvin tärkeitä, eh, tärkeitä muitakin kumppanimaita, kuten Turkki ja sitten ulkopuoliset maat. Meillä pitäisi myöskin saada maailman muut maat eh, tähän mukaan. Minä haluaisin eurooppalaisena Eh, vakuuttaa kansalaiset tämän tärkeydestä. Mitä USAan ja Turkkiin tulee, niin rankaisemattomuus pitäisi saada pois lainsäädännöstä, kun eh, niiden omat hallitukset eh, Turkissakin voivat hyväksyä pahoja rikoksia kansalaisia vastaan koko ajan. Oikeusvaltio, ihmisoikeudet ja ICC on kaikki tärkeä väline tässä – kun me pyrimme tälle tielle. Siksi ICC ansaitsee tukensa ja Euroopan parlamentti on tehnyt hyvää työtä tämän eteen. Kollegi, vi prego di rispettare il tempo di parola. Hyvät kollegat, me pyydämme teitä noudattamaan teille myönnettyä aikaa. Muuten me emme pysty käymään läpi tätä minuutin puheenvuorotosi, joten nyt annan puheenvuoron edustaja Hafnerille. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Me olemme nyt rakentamassa supranationaalista eh, oikeutta. Ja kun me katsomme, miten ihmisoikeuksia nyt loukataan ja kun katson oman maani järkyttävää historiaa, niin tosiaan nyt on niin, että Saksa on te, te ne e, saksalaiset eivät tehneet rikoksiansa lain ulkopuolella, vaan ne, he tekivät sen laillisuuden piirissä kommunistit, juutalaiset, homoseksuaaliset, kaikki e, tämä siirrettiin lain sisään, siellä toimittiin laillisesti. Ja voimme jälkeenpäin, voidaan, on sanottu, että sehän oli lain mukaista silloin, eikä siitä voida sitten tilille saattaa. Eli tämä, tämä sortaa ihmisarvoa. No nyt mitä olemme tehneet ICCn suhteen, niin tämä on suuri askel eteenpäin. Kaikki nimittäin ihmiset tulevaisuudessa tietävät, että kansallisen oikeuden lisäksi on muutakin oikeutta, johon ihminen saattaa joutua teoistaan vastuuseen. Tämä on hurja askel eteenpäin. Ja me olemme ihmisoikeuskomission mm, puolesta paljon tehneet työtä ja olemme todella, olen iloinen, että olemme näin pitkälle tänä päivänä päässeet ja kiitän erinomaisesta mietinnöstä. Grazie, la parola all'onorevole. Kiitos paljon, annan puheenvuoron edustaja Tanokille minuutin ajaksi. Rouva puhemies, brittikonservatiivit, niille jotka eivät sitä tiedä, minä olen perikonservatiivi ovat olleet aika huolestuneita kansainvälistä rikostuomioistuimesta ja siitä, miten se kansainvälistä oikeuskäytäntöä toteuttaa ja erityisesti sitä, kuinka perussäännössä äh, esimerkiksi kansanmurhan suhtaudutaan. Mutta nyt kun vietetään kymmenettä äh, Rooman perussäännön syntymäpäivää, niin ei ole mahdollisuutta tehdä todellista arviointia siitä, mikä on ollut kansainvälisen rikostuomioistuimen rooli. Ja minun mielestäni tällä todella se on takertunut omiin oikeuksinsa ja pyrkinyt käsittelemään vain kaikkein vakavimpia tyranneja. Äh, ja tällä hetkellä äh, on vain täysin äh, pyritty kaivautumaan näihin poteroihin. Ja onneksi pahimmat pelot, amerikkalaisten pelot erityisesti, eivät ole toteutuneet. Ja edellisen Labour-hallituksen aikana ähm, brittihallitus liittyi tähän, mutta toivon mukaan nyt tämä uusi koalitio antaa nyt mahdollisuuden uudelleen arvioida brittien suhteita kansainvälisen rikostuomioistuimeen ja että tällä tavalla ainakin joitakin kiistalaisia alueita, kuten äh, vaikka jotkut äh, vastuualueet, niin että niissä mietitään, kuinka kansalliset intressit voidaan asettaa vaaranlaiseksi tässä tuomioistuimessa. Samanaikaisesti täytyy myös myöskin tunnustaisi, että tietyissä olosuhteissa ICCllä kenties on rakentava rooli, jos ajatellaan vaikka juuri rankaisemattomuuden estämistä vaikkapa kansanmurhatapauksissa. Grazie. La parola all'onorevole Vergian. Kiitos paljon. Annan puheenvuoron edustaja Vergialle puolitoista minuuttia Merci, madame la présidente. Kiitos rouva puhemies, rouva komissaari, hyvä ministeri, hyvät kollegat. Minä haluaisin käyttää puheenvuoron tästä liittymisasiasta. Ensin haluan kiittää esittelijöitä laadukkaasta työstä ja siitä tahdosta, kuinka he haluavat saada mm, mahdollisimman paljon ehdotuksia tänne ja saada hyvin konsensusaikaa. On puhuttu paljon tämän jäsenyyden puolesta. Haluaisin korostaa, korostaa kahta seikkaa minulle tärkeää seikkaa. Meillä pitäisi saada EUn ulkopuolinen valta valvonta ja ekstraterritoriaalinen sovellus, eli EUn soveltaminen kaikkiin sopimuksiin, myös sen alueen ulkopuolella. Minä haluaisin toivoa, että ihmisoikeudet ja lausekkeet saavat vähän enemmän mieltä ja sisältöä. Totta, kun neuvotellaan, niin ei ole kyse vain itse sopimuksesta, vaan myös kaikista pöytäkirjoista, jotka liittyvät jo perusoikeuskirjaan, mutta me haluaisimme, että hyvin nopeasti sitoudutaan siihen, että sitoudutaan kaikkiin juridisiin välineisiin, jotta meillä olisi yhteneväinen ihmisoikeuksia turvaava järjestelmä, kun on kyse kansainvälisestä rikostuomioistuimesta – haluaisin ilmaista kaksi toivetta. Toivoisin, että EU olisi erityisen valpas, kun on kyse uhrien oikeudesta ja heidän laillisista edustajistaan. Tämä olisi merkittävä ad hoc juridinen apu, kun saadaan eri erityisesti pätevöityneitä ad hoc asianajajia. Ja rouva komissaarille haluan, että unioni käyttää kaiken energiansa siihen, että kaikki jäsenvaltiot sopeuttavat toimintansa kansainvälisen oikeuskäytännön mukaisesti. Ranska ei ainakaan vielä näin toiminut. Olen pahoillani siitä, niin kuin olen pahoillani siitä, että suuret, jäsenvalt... suuret maat, kuten Yhdysvallat, eivät osallistu tämän kansainvälisen oikeuskäytännön so- toteuttamiseen, kun on kyse erityisesti ihmiskuntaa vastaan tehdystä rikoksista. La parola all'onorevole Brons per... Kiitos. Annan puheenvuoron edustaja Bromsille kaksi minuuttia. Uh, thank you, Madam President. Kiitos puhemies. EU on nyt allekirjoittamassa tämän ihmisoikeusyleissopimuksen ja tällä tavalla siitä tulisi osa EUn lainsäädäntöä tämä on yksi askel siihen suuntaan, että EUn tuomioistuin Luxemburgissa joutuu nyt toimissaan ottamaan huomioon kilpailevia asiakirjoja EUn perussopimus ja kirjoja ja niin poispäin. Olen kysynyt asiantuntijalta Afkosta ja Livestä, että mitä jos tulee näitä näissä välillä konflikti eh, esimerkiksi, niin mikä dokumentti, mikä kohta on se, jota sovelletaan? Minulle kerrottiin, että ensiksikin eh, se, jossa on enemmän vapautta, niin eh, sillä on etusia suhteessa siihen, jossa on vähemmän vapautta. Ja kysyn sitten myöhemmin, että mitä päätetään, jossa on kaksi osapuolta tässä kiistassa ja molemmat Äh, kiistelevät samoista oikeuksista, vaikkapa esimerkiksi juutapa mahdollisuus äh, harjoittaa uskontoaan tai äh, harjoittaa sananvapautta ilman, että millä lailla kritisoidaan näistä asioista. No tämä ei ole täysin teoreettinen asia, koska on muistettava juuri tämä tanskalainen sarjakuvapiirtäjän tapaus. Ja tämä ähm, on sellainen seikka, jossa millä lailla koira ei haukkunut, jos näin voidaan sanoa, vaan itse asiassa tämä hiljaisuus oli täysin puhuva ja osoitti, että aina vapaa ilmaisu uhrataan, koska se on se, minkä EU parhaiten osaa. Tässä on kysymys kahden tyyppisistä oikeuksista, poliittisista äh, vapauksista, esimerkiksi vaikkapa kritikoida oikeutta ja toisaalta taas sitten siitä, että kritisismiä ei puolusteta. Tuntuu siltä, että toinen näistä on paljon tärkeämpi kuin se, että miten voidaan keskustella kriittisesti vaikkapa julkisista yleisistä äh, eduista. Tarvitaan varmastikin äh, tietysti kontrollia niille, jotka kiihottavat väkivaltaa, mutta kuitenkin ilmaisuvapaus pitäisi sallia kaikkiaan. Kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron Rova Gianna Kuulle. Kaksi minuuttia. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα Minä haluaisin ennen kaikkea kiittää kollega Karaukia tästä erinomaisesta mietinnöstä ja haluaisin myös kiittää yhteistyöstä, jota meillä on ollut. Ja tietenkin kollega Gallia myöskin he eri valiokunnissa tehdystä työstä. Niin se, että Euroopan unioni liittyy ihmisoikeus yleissopimukseen ja myöskin kansainväliseen tuomioistuimeen, niin sehän johtuu siitä, että meillä on uusi oikeushenkilöys, joka unionilla on Lissabonin myötä. Jotkut ehkä miettivät sitä, että miksi perusoikeuskirja – on otettu tähän mukaan. Tarvitsemmeko nyt sitten rikosoikeus, tai siis ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä Strasbourgista? Mutta minä olen sitä mieltä, että Strasbourgissa on todellakin saavutettu paljon enemmän asioita kuin mitä perusoikeuskirjassa on lukoon lyöty. Ja sitten toinen asia. Onko tässä nyt sitten Euroopan unionin eh, yhteys kaikkeen siihen, mitä Euroopan, Euroopan neuvoston jäsenmaiden keskuudessa tapahtuu? Onko tässä nyt jonkinlainen linkki, tuleeko siellä jotakin komplikaatioita? Mutta tästä esittelijä sanoo, että ei minkäänlaista valtioiden välistä toimintaa ole. ja On jomman kumman järjestelmän alainen, koska aivan selkeät toimivaltuudet on rikostuomioistuimella ja EUn omalla tuomioistuimella. Se, että ihmisoikeussopimukseen nyt on liitytty ja, ja myöskin lisäpöytäkirjoihin, niin tämä antaa mahdollisuuden Euroopan parlamentillekin toimia aktiivisesti silloin, kun on kysymyksessä neuvottelut. Ja tietenkin tämä luonnollisesti koskee myös Euroopan neuvoston parlamentaarista kokousta. Kiitos. Grazie. La parola all'onorevole Howitt per un minuto. Kiitos. Sen jälkeen edustaja Howitt, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Olen iloinen siitä, että olin, olen mukana tarkistuskonferenssissa parlamentin delegaatiossa todella juhlimassa sitä, kuinka tätä asiaa viedään eteenpäin. Erityisesti edustamme siellä EUn päättäväisyyttä yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassamme, kun pyrimme kohti tällaista maailmanlaajuista tuomiovaltaa, kun halutaan parempaa oikeutta uhreille, niin meidän täytyy tietysti muistuttaa siitä, mitkä maat ovat olleet mukana jäsenvaltioiden lisäksi tässä uhreja puolustavassa rahastossa. 12 äh, EU-maata kuitenkaan ei ole antanut rahoitusta ja 14 näistä maista ei ole vielä myöskään nimennyt kansallista yhteyshenkilöä ja tehnyt myöskään tutkimusta, kuten tässä peruskirjassa taataan. Meidän on todella tartuttava tähän asiaan, koska kysymys on universaaleista asioista. Yksi ensimmäisistä päätöksistä tässä koalitiohallituksesta mielestäni on se, että lähdetään nyt äh, näitä viha- ja väkivaltarikoksia ratkomaan ja että lähdetään myöskin käsittelemään Belgian tavoin kansainvälisiä sotarikoksia. Nurembergissä, Tokiossa, toisen maailmansodan jälkeen rikolliset tuomittiin ja enkä ymmärrä minkä takia nyt tällä vuosituhannella emme voisi tehdä samalla tavalla, ähm, koska äh, aivan ähm, oikeutetusti halutaan äh, selittää minkä takia äh, tiettyjä luoteja ja tiettyjä myrkyllisiä kaasuja, kaasuja voidaan käyttää. En ymmärrä sellaista, jos taas Saddam Hussein on tehnyt näin, niin silloin se, sen sitä vastaan on todella hyökätty ja sen takia ja äh, mielestäni ne, jotka muuta väittävät, ovat väärässä. Grazie, la parola all'on... Kiitos. Ja sen jälkeen edustaja Görens, puolitoista minuuttia. Merci, madame la Kiitos rouva puhemies. Tämähän perustettiin tuomitsemaan niitä, jotka ovat kansanmurhien, ihmiskuntaa vastaan tehtyjä rikosten ja sotarikosten takaa. Tätä tuomioistuinta odotettiin kauan. Sehän oli vastaus uhreille, olisi ollut vastaus uhreille, jotka aivan liian usein ja aivan liian turhaan vaativat oikeutta itselleen. Me, me, olimme, mole, me olimme lukuisat, jotka haluamme antaa tälle, oikeus, tälle oikeusistuimelle ennaltaehkäisevän luonteen. Mm mutta jos se, tämä pystyy tuomitsemaan näin iljettävistä rikoksista tehdyt tahot, joita tapahtuu esimerkiksi Bosniassa, Ruandassa tai Kamputsiassa tai Ruandassa, niin eikö sillä pitäisi myös pelottaa joitakin diktaattoreita tai pyöveleitä siihen tyyliin, että he eivät enää voisi olla turvassa enää omia maansa rajojen ulkopuolella tai hyötyä tästä tuomitsemattomuudesta, kun he ovat tehneet tämän kaltaisia rikoksia. Haluankin kysyäkin tältä komissiolta, että onko tämä ennaltaehkäisevä tavoite saavutettu? toteutettu. Me, meille voitaisiin myös kertoa, että kun tämä kansallisen rikostuomioistuimelle annettu mandaatti, esimerkiksi va, mitä presidentti Omalle Bashir, niin onko se yksi ongelma ratkaisun osa? Onko tällä pystytty tekemään jotain? Oli miten oli? Mitä tästä tullaan ottamaan opiksi? Minä haluaisin tietää. Haluaako komissio, ja tämä on viimeinen kysymykseni, kun se on ottanut toivottavasti opikseen näistä, aikooko se tehdä joitakin muutosehdotuksia Kampalan konferenssissa, jolloin voisi olla mahdollisuus mahdollisesti hyväksyä jotakin muutoksia siihen tekstiin, joka on lakisääteinen pohja tälle tuomioistuimelle. Kiitos. Grazie. La parola, Kiitos. Sen jälkeen annan puheenvuoron edustaja Simanskille minuutti. Przystępując do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Kiitos eurooppalaisen ihmisoikeusyleissopimukseen liittyminen on asia, jossa meidän täytyy välttää tietyt vaarat. Meillä on ongelmana se, että kaksi tuomioistuinta ryhtyvät kilpailemaan keskenään ja myöskin vaikeuksia liittyy tiettyihin asiakirjoihin, perusoikeuskirjaan ja tähän yleissopimuksen niin yhteensovittamiseen. Nämä ovat vaikeita kysymyksiä varmasti myöskin kansalaisille. Mikä tuomioistuin on toimivaltainen? Ja saattaa olla, että ähm, tuomiovaltakysymyksiä joudutaan vielä miettimään uudestaan. Liittyminen tähän yleissopimukseen myöskin rajoittaa tiettyjä jäsenvaltioiden perustuslaillisia oikeu- äh, traditioita, joissa luodaan kuitenkin perusta oikeusvaltiolle. Liittymisen ei pitäisi millään lailla pitäisi johtaa siihen, että Lissabonin äh, sopimuksen liitetään joku lisäpöytäkirja Äh, koska meillähän on jo olemassa esimerkiksi juuri äh, Puolan ja Iso-Britannian poisjäänti tästä äh, perusoikeuskirjasta. Grazie. La parola al... Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Segedille. Yksi minuutti. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon sajnálom, hogy erre a nagyon fontos témára csupán egy... Kiitos paljon. Olen kovin pahoillani, että minulla on minuutti aikaa puhua näin tärkeästä asiasta. Näin lyhyessä ajassa ei voi mitenkään puhua kaikista tärkeistä asioista. Minä haluaisin kuitenkin informoida teitä niistä järkyttävistä tulvista, jotka ovat koetelleet Unkaria, mutta myös Puolaa. Sadat tuhannet ihmiset ovat uhanalaisina. Meidän täytyy pystyä takaamaan näille ihmisille turvallisuus. Meidän pitää olla solidaarisia tässä Strasbourgin parlamentissa. Ja me toivomme, että nämä tulvat, jotka ovat kovin tuhoisia, loppuisivat mahdollisimman pian. Ja minä haluankin kysyä tässä nyt kaikilta vastuuhenkilöiltä EU:ssa, että ne ehdottaisivat apua näille tulvien uhrille. Meillä on ollut kymmeniä kaupungissa, ainakin Pohjois-Unkarissa, jotka ovat joutuneet tulvien alle. Ja tässä on kyse todella järkyttävistä sateista ja me toivomme, että saamme apua mahdollisimman nopeasti näille tuhotuille alueille edustajat, täällä läsnä olevat ihmiset, te olette varmasti sitä mieltä, että ihmisoikeuksia pitää noudattaa ja korkealla tasolla. Totta kai, totta kai, mutta tässä mietinnössä, jossa puhutaan EUn mahdollisesta liittymisestä tähän yleissopimukseen, ei tässä ole käsitelty sitä mieltä, että miten voidaan vahvistaa ihmisoikeuksia. Aivan yksinkertaisesti me Eh, alistumme jo valmiisiin ajatuksiin kaavoihin, joka on tullut meille Yhdysvalloista, koska meillähän on suvereenia valtioita, joilla suvereenia valtioita, onko niillä mitään etua liittyä tähän sopimukseen. Me vastustamme tämän kaltaista symbolista päätöstä ja me emme halua mitään luoda tässä mitään suurta imperiumia. Kiitos. Kiitos. Sen jälkeen edustaja Casini, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Presidente, signor Presidente del Consiglio, signora Commissario, certamente questa adesione è il segno di una... Niin, tämä liittyminen on aivan selvästikin symboli sille, mitä Eurooppa ja takaa sen sitoutumiselle – mikä on koko Euroopan rakenteelle tyypillistä kaikki nämä aikoina ollutkin. Jäsenvaltiot ovat Euroopan neuvoston yleissopimuksen jäseniä, eikä ole koskaan lakattu toistamatta, toistamasta sitä, että, että tämä on osa eurooppalaista oikeutta. Tämä on hyvin tärkeä symbolinen ele. Sitten kun katsotaan, miten se juridisesti tämä ideaali saadaan toteutumaan lainsäädännössä, se on paljon vaikeampaa. On hyvin paljon institutionaalisia kysymyksiä, mutta tämä mietintö on hyvä ja minä haluankin tekijää siitä kiittää. Minä olen tämän valiokunnan puheenjohtaja, me olemme hyvin yksimielisesti sen hyväksyneen enkä halua nyt puhua näistä eri asioista, mitä siellä on. Me olemme nimittäin aivan samaa mieltä kuin mitä puheenjohtaja on tästä on sanonut. On kysymys siitä, että miten eurooppalaiset parlamentit ovat Euroopan neuvoston parlamentaarisessa kokouksessa läsnä silloin, kun se kokoontuu valitsemaan tuomareita. No, minä haluaisin tästä asiasta sanoa, että Euroopan unionin väestö ja koko Euroopan väestö, sehän on eri asia. Meillähän on Euroopan neuvoston parlamentaarisessa kokouksessa paljon jäseniä ja minä ehdotan nyt sitten 18 Euroopalle. No, päätöslauselma jättää yhden ongelman sivuun, joka koskee näitä oikeusistuimia. Kuitenkin ongelma on erityisestä kysymys siitä, että Lissabonin sopimuksen artikla 2 puhutaan arvokkuudesta ihmisten ihmisoikeuksista – Pitäisi nyt katsoa, mitä kaikkea, mitä kaikkea täällä nyt oikein tarkoitetaan. Kiitoksia kuitenkin esittelijälle. Koppa per un minuto e trenta. Kiitos. Sen jälkeen edustaja Koppa, puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, Euroopan unioni on aina tukenut kansainvälistä rikostuomioistuinta ja ihmisoikeuksien suojelemista. Meitä kiinnostaa tietysti myöskin tässä Kampalassan tarkistamiskonferenssissa se, että voidaan taata se, että tätä kautta tuota tuomioistuinta kehitetään edelleen. Kansainvälisen yhteisön täytyy taata se, että voimme suojella ja vahvistaa myöskin tehokkuutta ja riippumattomuutta mikä tuolla kansainvälisellä tuomioistuimella on. Tämän tarkistamisen puitteissa on tehty jo ehdotuksia ja kaikkein tärkeimpänä varmasti se, mikä tulee, mikä tulee hyökkäysrikokseen. Meidän on kuitenkin tehtävä selväksi, että haluamme erityisesti korostaa sitä, että ihmiset vastaan tehdyt rikokset ovat asioita, joita, joista täytyy rangaista. Tarvitsemme hyvän järjestelmän tätä varten ja oikeutta todella uhrille tarvitaan lisää osallisia tähän prosessiin kansainvälisestä yhteisöstä. Ja tietysti myöskin rikollisten, sotarikollisten täytyy ymmärtää, että he jäävät kiinni ja meidän täytyy taata konfliktien hoitoa, Annamme täyden tukemme tälle ehdotukselle ja sille, että liitymme tähän ihmisoikeusyleissopimukseen ja että myöskin osallistumme täysimääräisesti tuohon tarkistamisprosessiin Kampalassa. Grazie. La parola all'onorevole. Kiitoksia. Edustaja Kaczmarek, olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, pani komisarz, szanowni państwo. Kom Kiitos komissaari. Hyvät puhemiehet, hyvät, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Tämä uusi kansainvälinen rikosoikeus on hyvä mahdollisuus suojata omia arvojamme. Kuitenkin yleisesti uskomme, että tällaiset rikokset pitää, niistä pitää ratkaista ja on hyvä, että, rankaista ja on hyvä, että meillä on nyt olemassa Afrikassa tässä kokous, koska on sellaisia rikoksia, joista Keniassa, Kongossa ja Sydänissä on rankaistu Afrikassa, niin ne, jotka tekevät ihmisoikeutta, ihmis, ihmisyyttä vastaan rikoksia, nämä pitää lopettaa. Ja ICCn rooli on avainasemassa. Jos tämä 70 vuotta sitten olisi ollut jo, niin suuria rikoksia olisi voitu jo estää, koska jo tämän ICCn olemassaolo on pelote ja sen rooli on hyvin tärkeä ja että saadaan nimenomaan sotarikoksista ja ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista syylliset kiinni. Ja tämä Rooman perussääntö on hyvin tärkeä. Senpä takia kriitikoiden pitäisi Eh, ja no, kriitikoita pitäisi koittaa äh, äh, äh, saada puolellemme. Kiitokset sitten Gomes yhdeksi minuutiksi. Niin, Kampalan kokoukseen esityslistalla on äärimmäisen tärkeitä asioita, kuten nämä väkivaltarikokset, mutta tämä tämä asia ei ole vielä tullut kansainvälisessä lainsäädännössä loppuun käsitellyksi ja me olemme esittäneet nyt esimerkiksi näitä pidätyskysymyksiä ja Sudanin ongelmia ja sitten sotarikollisia. Euroopan unionin täytyy tehdä tarkkailutyötä Sudanissa koska kansainvälisiä ihmisoikeussäädöksiä ei ole siellä missään tapauksessa noudatettu. Euroopan unionin täytyy vaatia rikoksen tekijöitä oikeuden eteen. Euroopan unioni on välittänyt hyvinkin ristiriitaisia viestejä ja on se aivan tärkeää, että presidentti Avassir tulee Eh, tuohon kokoukseen mukaan, jotta vastaavanlaisia diktatuuria ylläpitävät eh, saavat oikean viestin. Kiitokset. Tästä nyt antaisin puheenvuoron eh, rouva Makoveille. Um, Kiitoksia. Minä puhuisin unionin liittymisestä YK ihmisoikeusperussopimukseen yleissopimukseen. Ja samoin myöskin puhun lakimiehen roolinsa. Mitä sitten tulee eurooppalaisen yleissopimuksen liittymiseen, erityisesti mitä tulee siihen, että, että ihmis, eurooppalainen yle, ihmisoikeus yleissopimus joutuu eh, eh, lainsäädäntö ensin muokattava niin, että, että tuomioistuimella aina kaikissa tilanteissa on mahdollinen ratkaista tapaus ennen kuin se alistetaan unionin tuomioistuimeen. Tässä viittaan lainsäädäntöön, että, että, että yhteisölainsäädäntö aina käy näiden maiden lainsäädännön edellä ja Luxemburgin tuomioistuimelle täytyy olla mahdollisuus päättää sopimukseen liittymisestä ja soveltaa tätä lainsäädäntöä. Tässä viittaan päätökseen 2005 vuodelta. Perus, perusoikeuksien suojaminen lain voimin voidaan katsoa olevaan vastaava kuin yleissopimusjärjestelmä Äh, sopimuksessa on kirjoitettu. Minusta tämä äh, liittyminen sopimukseen on erittäin hyödyllinen, mutta samalla toivoisin, että tätä äh, prosessia analysoitaisiin huolellisesti, että, että, että paitsi että suojataan kansallisten intressejä, myöskin sitten säilytetään sitä, niitä toimia, jotka toimivat hyvin. Rangel per un Kiitokset sitten. Rangel, olkaa hyvä, puolitoista minuuttia. Grazie, presidente Kiitoksia. Minä haluaisin korostaa eh, sitä, että EPP suhtautuu hyvin ilahtuneesti, samoin kuin Portugalin koko EPP ryhmä, eh, tähän Euroopan unionin liittymiseen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tähän suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen ja kansainväliseen rikostuomioistuimeen. Portugali on aina halunnut viedä eteenpäin ihmisoikeuksia ja jo siitä lähtien, kun orjuus on lakkautettu Portugalissa ja myös kuolemantuomiot kielletty Portugalissa, Portugali on maailmanlaajuisesti halunnut viedä eteenpäin tätä viestiä. On hyvin tärkeää parlamentin askel askeleelta seurata näitä neuvotteluita. ECHR:n liittymiseen poliittisesta ja teknisestä ja oikeudellisesta näkökulmasta katsottuna. Tämä on erittäin tärkeää, koska parlamentti on myös ihmisoikeuksien talo e, ja täällä me ihmisoikeuksia nimenomaan haluamme puoltaa. Ja me kaikki parlamentin jäsenet, jotka olemme kovasti yhteyksissä moniin unionin valtioihin, haluamme korostaa tämän liittymisen tärkeyttä ja täytyy välittää tätä viestiä myös Euroopan neuvostoon neuvostoon suuntaan. Ja muistamme myös, että Euroopan neuvostossa on paljon sellaisia jäsenvaltioita, jotka eivät kuulu Euroopan unioniin, ja sielläkin voidaan täten ihmisoikeuksia edistää. Kiitoksia. Nyt aloitamme sitten puheenvuoromenettelyn ilman puhujan luettelua. Ja ensiksi Zvair yksi, yhdeksi minuutiksi. Spoštovani, predstavniki komisije eh, sveta človekove pravice Kiitos. Eh, ihmisoikeudet ja perusvapaudet eivät enää ole jonkun jäsenvaltion sisäisiä asioita. Oikeastaan ristiriitaa siis ei ole enää sen osalta, pitäisikö EU:ssa nämä asiat olla eh, hallitusten välisiä neuvotteluja vai eh, eh, suprakansallisia. Joten hyvin tärkeää on, että laajennetaan jokaisen yksilön vapauksia ja oikeuksia. Se antaa meille lisäarvoa, koska meidän tavoitteemme on luoda sellainen alue EU-hun, jossa ihmisten vapaudet ovat mahdollisimman korkealla tasolla. En usko, että liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimuksen tarkoittaisi EUlle sitä, että <clears throat> siitä tulisi vapauden tyyssiä. Päinvastoin varmasti vieläkin vapauksia tullaan ritkomaan, mutta on hyvin tärkeää, että ne eivät enää olisi systemaattisia meidän täytyy menettelyt luoda myös tuomioistuimille ja niiden asemalle tällaisissa rikkomuksissa. Parola. Kiitokset. Sitten Zemker, yksi minuutti. Bardzo chciałem podziękować. Kiitos puhemies. Minä haluaisin kiittää esittelijää ja tämän päivän kokouksessa muistuttaisin siitä, että valitettavasti Afrikan maan osassa on hyvin paljon ihmisoikeuksien loukkauksia tapahtunut ja Euroopan unioni ei voi ainoastaan ristiä käsiään ja pysähtyä odottelemaan. Me, meidän täytyy miettiä juuri tuota kansainvälisen rikostuomioistuimen roolia ja sen voimaa tuolla alueella, jotta rikolliset sitten joutuvat oikeuden eteen, ovat he sitten missä tahansa päin maailmaa tahansa. Ja tämän tuomioistuimen täytyy saada tuki Euroopan unionilta. Minun mielestäni nyt on käytävä asiasta keskustelua ja saattaa tämä tuomioistuin toimimaan mitä tehokkaimmin. Kiitoksia. Kiitokset. Sitten puheenvuoro Flashekova. Olkaa hyvä. Grazie. Eh, vážená pani predsednička, pán minister, pani komisárka, ako už bolo povedané prístup... Kiitoksia eh, kovasti eh, Euroopan unionin äh, liittyminen tähän yleissopimukseen on hyvin symbolinen e, e, ele, ja tämä koko prosessi saa siitä äh, lisää voimaa. Sen lisäksi tällä toimenpiteellä on myöskin hyvinkin käytännönläheinen merkitys Nimittäin äh, Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikassa poistetaan tällaiset kaksinais, kaksinaismoralismi koska on maita, joissa ihmisoikeuksia kuitenkaan ei ole tähän asti myöskään virallisesti noudatettu, käytännössä noudatettu siis, vaikka virallisesti olisikin. Kysymys on paitsi eurooppalaisten ja Euroopan unionin kansalaisten oikeuksien turvaamisesta, vaan myös kaikkien sellaisten kansalaisten, jotka, jotka ovat Euroopan unionin määräysten alaisina. Euroopan, olen erittäin tyytyväinen siitä, että että tässä tähän yleissopimukseen on on liitytty ja että tällä tavalla sitten tullaan myöskin tarkastelleeksi tätä koko prosessia. Unioni ei ole tällainen valtiollinen osapuoli sopimukseen. Näin tietystikään tarvita mitään muita turhia muutoksia siihen. Samoin Eurooppa, Euroopan Tunionin tuomioistuin saattaa, saattaisi siinä tapauksessa liikaa kuormittua. Grazie. La... Kiitokset ja nyt puheenvuoro Morvaille yhdeksi minuutiksi. Kiitokset puhemies. Hyvät kollegat, vuoden ajan olen ollut täällä edustajana ja olen jo tottunut näihin erilaisiin menettelytapoihin. Täällä seurataan aina näitä samoja linjoja täällä on aina vain paikalla muutama hassu edustaja, parikymmentä nyt tällä erää. Ja me emme ole täällä kuitenkaan siitä syystä, että meidän on pakko tänne tulla puolueemme vuoksi, vaan meidän oman eh, tahtomme vuoksi, koska asiat kiinnostavat meitä. Mutta harvoin me sitten saamme varsinaisia vastauksia näihin kysymyksiin. Minä toivoisin, että ihmisoikeuksia vastaa, ihmisoikeuksista vastaava komission jäsen vastaisi kysymykseeni suoraan, mitä etuja Euroopan Euroopan kansalaiset saavat eh, tästä? Mikä lisäarvo Euroopan unionille nyt avautuu liittymisestä ECHRään, koska kaikki jäsenvaltiot ovat itsessään jäseniä? Minä siis pyydän nyt esimerkkiä siitä, mitä lisäarvoa voidaan tuoda kansalais- ihmisoikeuksien kannalta liittymisestä tähän eh, tuomioistuimeen. Ja kiitän vastauksesta etukäteen. Kiitoksia. Sitten Matera, minuutti. presidente, komissario, cari colleghi. Kiitoksia puhemies, arvoisa eh, komissaari. Eh, eh, Ihmisoikeusyleissopimukseen liittyminen on erittäin olennainen askel Euroopan unionin kasvun ja kehityksen kannalta, koska näin kykenemme edesauttamaan perusoikeuksien toteutumista Äh, jos ajatellaan äh, kaikkia äh, Euroopan unionin jäsenmaita, mm, ajatellaan samalla myöskin kaikkia Euroopan neuvoston jäsenmaita. Tätä on jo pitkään odotettu tapahtuvaksi. Oikeuskäytäntö molemmissa tuomioistuimissa sekä ihmisoikeus- että Euroopan unionin tuomioistuimissa ovat jo pitkään olleet päät, kääntymässä tähän suuntaan, tähän loppusuoralle. Itse asiassa olemme päässeet jo maaliin nyt tarjoutuu kaikille Euroopan kansalaisille mahdollisuus kääntyä Strasbourgin tuomioistuimen puoleen, samoin kuin jäsenmaiden tuomioistuinten puoleen, ja samalla myöskin tuomioistuinten riippumattomuus tässä tulee varmistetuksi mistä onnittelut äh, sopimuksen valmistelulle. Myöskin kannattaa sitten pitää huolta ja instituutioiden välistä suomuttamasta yhteistyöstä. Kiitokset sitten Mendes Levigo, olkaa hyvä. Kaksi täsmennystä. Ensiksikin artiklat, jotka tässä sopimuksessa ovat yleis- ja yleissopimuksessa myös tarkoittavat ihan samoja, eli artiklat 52 ja 53. Niissä ei ole mitään ristiriitaisuuksia. Ja eh, Strasbourgin tuomioistuin on ylikansallinen, eli jos joku haluaa Euroopan unionin säännöksen tai jonkun unionin oikeuden, eikö kysymyksen viedä eteenpäin, näin voi viedä sen tuomioistuimeen. Totta kai tässä halutaan äänestää tietyissä ryhmissä koko unionia vastaan, mutta minun mielestäni Haurekin tekstissä kaikki on päivän selvää ja ymmärrettävää. Kiitoksia. Kiitokset. Nyt keskustelu on päättynyt ja annankin puheenvuoron Lopes Carridolle. Hän edustaa täällä neuvoston puheenjohtajamaa Espanjaa. Kiitos puhemies. Tästä ensimmäisestä kohdasta ihmisoikeussopimuksesta kiittäisin ja onnittelisin esittelijöitä sekä komissiota mm, hyvin nopeasta esittelystä ja tämän neuvottelumandaatin selostuksesta meille. Ja minä tahtoisin myös kiittää Adjur Nöfin puheenvuorosta ja haluaisin huomauttaa, että tämä hallitus, joka yhdistyneeseen kuningaskuntaan on saatu aikaiseksi konservatiivien ja liberaalien yhteistyössä, vastaa täysin sitä tuota yleissopimuksen linjaa ja myös Lissabonin sopimuksen linjaa, mutta toki on ollut muita eh, DAFin eh, eh, maalaisia, jotka ovat sanoneet juuri täysin toisin esimerkiksi täältä reformistiryhmästä ja myös Vapauksien Euroopan ryhmän edustajat, jotka eivät olleet brittejä kylläkään, eli tässä puhun Sinclairista ja sitten Rova Morvaista, joka esitti kommentin siitä, miksi tällainen sopimus tulee allekirjoittaa, mihin, mitä hyötyä siitä oikeastaan on. No, jos jäsenvaltiot ovat jo jäseninä tässä, se on tietysti totta, mutta näyttäisi siltä, että jäsenvaltiot ovat antaneet osan toimivaltuustaan ja valtaansa Euroopan unionille, eivätkä ne käytä tätä valtaa enää, vaan Euroopan unioni käyttää niitä ja Euroopan unioni voisi jossain teoreettisessa mahdollisuudessa ryhtyä loukkaamaan ihmisoikeussopimusta hyvinkin ja näin unionilla on to- toimivaltaa näissä kysymyksissä myös, koska jäsenvaltiot ovat luovuttaneet toimivaltaansa unionille ja siitä syystä Euroopan unionin myös on koko tämän ihmisoikeuksien suojan prosessin huippuhetkeksi liityttävä kokonaisuutenaan tähän hankkeeseen. Ja minä tietysti ymmärrän esimerkiksi näiden kahden ryhmän ajatukset, jotka e, puhuvat selkeästi epäilen Eurooppaa vastaan ja puhuvat siitä, että sitten ylikansallisesti voitaisiin ryhtyä valvomaan Euroopan unionia. Ei suinkaan näin ole, vaan täysin toisin päin Euroopan unionia. Unioniin, ei tule ajatella niin, että Euroopan unionin kaikki työ olisi surkeaa ja kaikki byrokraatit vain toimisivat huonosti. Tässä kyse on nyt ylikansallisesta valvonnan väitteestä. Ei sellaista ole yritetty luoda, eikä se sinänsä liity edes ihmisoikeuksiin eikä mihinkään ihmisoikeuksien päättymiseen Euroopan unionissa. Tämä on ainoastaan huipentuma ihmisoikeuksien suojaamiselle Euroopan unionissa ja minun mielestäni on hyvin merkittävä ja tärkeää, että tämä on nyt allekirjoitettu, tämä, tätä ollaan nyt allekirjoittamassa ja juuri siihen suuntaan toimitaan kuin komissio täällä sanoi ja kiitän komissiota samoin kuin Mendes de Vigoa kiitän näistä vastauksista ja varmasti sitten tämän mandaatin saamme 4. kesäkuuta neuvoston kokouksessa oikeusministeri kokoonpanossa neuvotella tästä sopimusta eteenpäin, joten voitte, voin täällä teillä nyt sitten teillä näin rauhoitella. Kansainvälisesti rikosoikeustuomioistuimesta sanoisin, että tässä käydään hyvin merkittäviä neuvotteluita neuvoston puheenjohtajan puheenjohtajan roolissa siellä olen paikalla ja neuvoston nykyinen johtaja on siellä sitten myös paikalla ja jokainen sen jäsenvaltion tietysti täytyy tehdä yhteistyötä tämän kansainvälisen rikostuomioistuimen kautta ja, ja näin sitten tietysti tukea tuon rikosoikeustuomioistuimen työtä. Ja minun tulisi huomauttaa, että tämän konferenssin yksi tärkeimmistä kysymyksistä on juuri tuo liittymisen vahvistaminen ja tuon Rooman sopimuksen ajatus seitsemän vuoden eh, eh, mahdollisuudesta sotarikollisten luovuttamisen lykkäämiseksi. Ja siellä tietysti kysytään, keskustellaan tiettyjen mm, konfliktin eh, aseiden käytöstä ja sotarikosasioista. Ja siitä sitten puheenjohtajamaa tekee tietysti oman julkilausumansa ja rikostuomioistuin myös sitä sitten myös arvioi. Ja uskoisin, että myös parlamentin edustajat voivat osallistua tuohon Kampalan kokoukseen juuri näissä merkeissä. Ja minä, kuten jo sanoin, korostaisin sitä, että tämä konferenssi on erittäin merkittävä, se on poliittisesti varsin tärkeä ja sillä on suurta symbolista arvoa ja myös oikein oikeudellista arvoa, koska siitä, tehdä, siitä syntyy sitten oikeudellisia sitovia tekstejä ja sen takia on hyvin tärkeää, että parlamentissa täällä e, Strasbourgissa on käyty keskustelua omien yhteisten arvojemme vahvistamiseksi ja kun puhumme nyt tästä kansainvälisestä tuomioistuimesta, niin me puhumme ihmisistä, jotka ovat joutuneet kärsimään aivan järkyttävistä rikoksista ja e, meidän tärkein tehtävämme tietysti on sellaisia torjua ja taata se, että 2000-luvulla tällaista ei enää voisi tapahtua. Kiitokset, hyvä puhemies. Kiitokset. Sitten annan puheenvuoron komission jäsen Redingille. Thank you, President. Kiitos puhemies. Niin tämä perusoikeuksien yleissopimus ja Rooman perussääntö molemmat pitävät sisällään erinomaista tekstiä. Ne ovat itse asiassa niiden arvojen perusta, jolle me olemme nyt rakentaneet omaa yhteiskuntaamme, eurooppalaista unioniamme. Ja uskon, että ne ovat aivan liian tärkeitä ja historiallisia puoluepoliittisen keskustelun uhrina Senpä takia olen hyvin ylpeä siitä, että tällä hetkellä, kun Euroopan unionia rakennetaan, niin voimme edetä niin, että tämä perusoikeuskirja täytäntöön pannaan ja että me liitymme tähän eurooppalaiseen yleissopimukseen. Kun kuulen, mitä esittelijä Diego López Garrido ja Christian Tambreda ja Kindagal toisina esittelijänä ovat tämän, ovat tämän parlamentin nimissä lausuneet, niin tiedän, että tekin olette tietoisia siitä, kuinka historiallinen tehtävä meillä nyt on käsissämme. Liittymisen lisäarvo on selitetty meille hyvin – ja näissä selityksissä, selvityksissä ja, ja, ja puheenvuoroissa jotka, joita jäsenet ovat pitäneet. Jäsenvaltiot ovat kaikki allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen, mutta niin kuin ministeri juuri meille selitti, ne ovat myös siirtäneet osan toimivallastaan Euroopan unionille – ja senpä takia on täysin normaalia, että Euroopan unioni, nyt kun se toimii Euroopan unionina, noudattaa samaa tai, tai sille, se alistetaan samalle ulkopuoliselle valvonnalle kuin jäsenvaltiot, toisin sanoen ulkopuolisen tuomioistuimen valvonnalle. Konkreettinen esimerkki tästä saattaa syntyä päätös esimerkiksi komissiossa jotakin teollisuuden alaa koskien kilpailulainsäädännön alalla, joka voidaan suoraan riitauttaa Strasbourgin tuomioistuimessa. Tämä on vaikeaa tänä päivänä. Ja senpä takia on hyvin paljon konkreettisia esimerkkejä, joita te olette tuoneetkin jo esille – Konkreettisia esimerkkejä, joiden avulla voidaan auttaa kansalaisia koska tämä on nyt ihan uutta. Kansalaisilla on nyt ikään kuin tuplatakuu. Sekä Luxemburgin tuomioistuin, joka tekee tuomionsa perusoikeuskirjan perusteella, joka muuten on sitova kaikille jäsenvaltioille. Sehän nyt mm, selkeästi pitää nyt tässä vielä tuoda esille. Ja senpä takia en voi ymmärtää, että jokin eh, elin, joka on siis kansalaisten valitsema elin, voi mitenkään edes kyseenalaistaa niiden kansalaisten oikeuksia, jotka heidät ovat valinneet. On parempi, että kansalaisilla on kaksi kertaa nämä oikeudet, kun että heillä ei ole niitä ollenkaan. Nyt heillä on sitten tuplana nämä oikeudet, ja sitähän Eurooppa ajaa takaa. Euroopassa halutaan saada kansalaisille oikeuksia. Ja olen hyvin ylpeä, että tämä talo näitä oikeuksia puolustaa. Meillä nyt on sitten olemassa siis kansalaisvapauksien laki, jonka perusteella kansalaiset tietävät, että voivat oikeuteen viedä sellaiset tapaukset, joissa heidän oikeuksiaan on rikottu. Ja kysymys siitä, että olemmeko me nyt osa eurooppalaista ihmisoikeussopimusta, niin itse asiassa se kysymys ei enää ole ollenkaan aktuelli, koska artikla 6 perustamissopimuksessa velvoittaa EUn liittymään Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Ja senpä takia tästä oikeastaan ei pitäisi edes keskustella, koska se nyt on ihan selkeästi määrätty. Ja tämä liittyy liittyminen sitten jättää yksittäisten jäsenvaltioiden aseman yleissopimukseen täysin entiselleen, kunhan ei ole minkäännäköistä eurooppalaista lainsäädäntöä tällä alalla. Joten tämä yksittäisen jäsenvaltion ja eurooppalaisen yleissopimuksen välinen suhde säilyy entisellään. Ja sen lisäksi tulee vielä Euroopan unionin lainsäädännön osalta lisätakuita. Luonnollisesti saattaa olla sitten toimivalta ongelmia, ristiriitoja, ja näitä pitää tosiaan analysoida. Ja olen ö, tyytyväinen, että esittelijä on ottanut tämän omassa mietinnössään esille. Nyt olemme nähneet, että nämä toimivaltakysymykset todennäköisesti tulevat olemaan hyvin vähäiset, koska tässä kyse on niistä normeista, joita Luxemburgin tuomioistuin ja tänä päivänäkin noudattaa. Ja yleissopimus tarjoaa vähimmäisedellytykset. Komissio sitten tutkii sekä Strasbourgin että Luxemburgin tuomioistuinten tapa- oikeuskäytäntöä lähivuosina. Sitten vielä näihin spesifeihin kysymyksiin, hyvä puhemies. Kysymykset, jotka liittyvät oikeudenkäynteihin. Tämä ei ole sitten ihmisoikeustuomioistuimen eikä oikeastaan EUn tuomioistuimenkaan asia, vaan tällä hetkellä tämä kuuluu omitu, tai tämä kuuluu brittijärjestelmän ominaisuuteen. Ja minä olen ryhtynyt keskustelemaan asiasta brittihallituksen kanssa, jotta heidän oikeudenkäyntijärjestelmäänsä voitaisiin tarkistella, varsinkin kun tulee esimerkiksi kyse lehdistönvapaudesta niin, ja, ja sananvapaudesta, niin se saattaa olla vaarassa. Euroopan parlamentti on oman esittelijän johdolla tehnyt hyvinkin myönteistä työtä ja nyt luotan siihen, että parlamentti jatkaa tämän prosessin seuraamista. Tämä prosessi tulee olemaan varmasti pitkä ja vaikea, niin meidän täytyy näitä teknisiä yksityiskohtia ryhtyä ratkaisemaan ja niistäkin saattaa sitten muodostua hyvin poliittisia kysymyksiä, joten uskon ja luotan, että parlamentti sitten tukee meitä tällä, tällä tiellä eteenpäin. Mitä sitten tulee Euroopan parlamentin ja, ja Euroopan neuvoston parlamentin välisiin suhteisiin, niin parlamentit ratkaiskoon sen itse. Jos tarvitsette apua, niin mielelläni sitten autan, mutta teidän, teillähän on itse näinen asema katsoa, mikä olisi tämä tuleva ratkaisu. Enkä usko, että siitä, siitä tulee vaikeaa ratkaisua. Hyvä puhemies. ICCn osalta, eli kansainvälisen rikostuomioistuimen osalta, tämä parlamentti on, on ottanut vastaan Okampon ja, ja, ja tuomioistuimen presidentin. Ja uskon, että nämä vierailut olivat hyvin poliittinen signaali siitä, että parlamenttikin ottaa vakavissaan ihmisoikeuskysymyksen, ei pelkästään Euroopan sisällä, vaan myös Euroopan ulkopuolella. Ja uskomme, että Kampalan kokouksesta tämän konferenssista muodostuu tärkein kansainvälinen konferenssi, joka on vuosikymmeniin omistettu tällaiselle kansainväliselle rikostuomioistuinkysymykselle. Ja siinäkin yhteydessä luotan parlamenttiin, Euroopan parlamenttiin ja sen jäseniin, jotka varmasti paikalla ollessaan myös käyttävät puheenvuoroja. Tiedämme, että EU on ollut tärkeä ja varmasti jatkossakin on tärkeä, kun integroidaan tämän konferenssin tulokset kansainvälisen poliittisiin ratkaisuihin, kansainvälinen apu kolmasille maille ja ne neuvottelut, joita tullaan pitämään lähikuukausien ja vuosien aikana. Me jatkamme erityisesti kansallisen kapasiteetin rakentamisen tai lisäämisen tukemista ja sitten kansallisten tuomioistuinlaitosten ja, ja syyttäjälaitoksen kehittämistä. Meidän strategiamme tällä alalla on edelleenkin sama se, sitä ei ole mitenkään vähennetty, mutta meillä on nyt uusi väline käytössämme ja se uusi väline on Lissabonin sopimus, joka antaa meille uutta mahdollisuutta johdonmukaisempaan ja tehokkaampaan tukeen tuomioistuimille. Ja se, miten parlamentti meitä tukee tässä ja, ja miten päätöslauselmassa tämä teidän tukenne on tullut esille ja miten korkea edustaja ja, ja varapuhemies ja, ja hänen ö, pu, ö, osastonsa jatkavat edelleenkin Rooman perussäännön integrointia siihen liittyviin asioihin, ja me itsekin teemme luonnollisesti näin, kun keskustelemme Euroopan ulkopuolella näistä asioista. Ja, ja puhemies, minulle osoitettiin vielä kaksi lyhyttä kysymystä, joihin haluaisin vastata. Ensimmäinen niistä liittyi siihen, onko tämä pidätysmääräys presidentti al-Bashirta vastaan osa ratkaisua vai osa ongelmaa. No komissio näkee asian pitkän tähtäimen ratkaisuna koska tämä pidätysmääräys osoittaa, että tuomioistuimen perustamisella on nyt kiire. kuka tahansa sitten henkilö onkaan, on tässä sitten kyse, onpa tässä sitten kyse vaikka valtion päämiehestä ja vaikka tämä pidätysmääräys nyt sitten e- ei heti tule toimenpannuksi, niin se ei kuitenkaan minnekään häviä koska ICC hän on vakituinen tuomioistuin ja senpä takia haluan taata, että me pyrimme jatkamaan yhteistyötä ja, pyydämme Sudania ottamaan tai olemaan yhteistyössä tuomioistuimen kanssa Kampalan konferenssissa tulemme esittämään, kysyttiin, tulemmeko esittämään tarkistuksia. Vastaus on, että ei. Mehän emme sinänsä ole osapuolia, vaan jäsenvaltiot neuvottelevat näistä tarkistuksista tai muutoksista. Kuitenkin komissio tulee olemaan hyvin aktiivisena mukana äh, äh, konferenssin seura- seuraamisessa ja äh, luotamme Espanjan puheenjohtajaa, joka johtaa eurooppalaisia jäsenvaltioita, jotta Euroopan ääni kuuluu tässä konferenssissa erityisen vahvana. Kiitos. Grazie, komissario. Kiitokset komission jäsenelle. Nyt esittelijälle kaksi minuuttia. Minä haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat puheenvuoron täällä käyttäneet. Suurin osa lähes yksimielisesti hyvin myönteisesti suhtautui tähän liittymissopimukseen, josta huomenna äänestämme. Kiittäisin erityisesti komission jäsenä Redingiä yhteisestä työstämme koska neuvottelut ovat olleet hyvin monimutkaisia, minun parlamentin täytyy olla näissä neuvotteluissa hyvin tiiviisti mukana. Haluaisin yrittää vastata muutamiin kysymyksiin ja täsmentää paria asiaa. Tämä nyt ei ole mikään pelkästään symbolinen kysymys. Täällä liittymisellä on oikeudellinen rooli. Mitä lisäarvoa tässä sitten on? Täällä on kysytty. No sanoisin esimerkiksi vaikkapa yhteisö, Euroopan yhteisöjen virkamieskilpailu, jossa sitten syrjitään jostain syystä unkarilaisia eh, ehdokkaita, mistä tahansa syystä sitten. No mihin he sitten voivat mennä oikeusistuimeen tietysti, mutta mikä takaa sitten sen, jos heidän eh, tasa-arvo-oikeuttaan ei ole sitten eh, noudate, ohjat, no, noudatettu tai siis kunnioitettu, niin he voivat viedä tämän Strasbourgin. Ja tässä kyse on nimenomaan juuri tasa-arvoisuus, tasa arvosta joka on yksi perusoikeuksista. Eli tämä ei ole pelkästään symbolinen, vaan myös oikeudellinen väline. Ja hyvät naiset ja herrat, täällä on nyt toivottu sitä, että neuvotteluissa ei ainoastaan keskusteltaisi yleissopimus, yleissopimusneuvotteluista, vaan otettaisiin mukaan myös nämä lisäpöytäkirjat, joita vuosien aikana on laadittu erityisesti tuossa perusoikeusasiakirjassa mainitut tekstit. Ja näin sitten nämä molemmat tekstit vastaisivat toinen toisiaan ja näin on haluttu toimia. Ja parlamentti toivoo myös, että näissä neuvotteluissa, kun liitytään tällaisiin yleissopimuksiin ja Euroopan neuvoston yleissopimukseen, saamme tästä tällaisen yleismaailmallisen varmuuden ihmisoikeuksien suojasta ja tällä voidaan vahvistaa myös Torinon ihmisoikeus perussopimus. Kiitokset.